Istunto jatkuu. Teillä on eilisen kokouksen pöytäkirja saatavilla. Jos joku haluaa käyttää puheenvuoron siihen liittyen, voi tehdä näin. Jos ei, hyväksymme pöytäkirjan ja menemme